Seuraavaksi on unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Rova Ashton pitää julkilausuman Haitin äskettäisestä maanjäristyksestä. Ja puheenvuoron käyttää myöskin komission jäsen de Gucht, mutta ensin puheenvuoron saa Catherine Ashton – ja on hienoa toivottaa hänet tänne tervetulleeksi yhteistyön pohjalta, jota olemme tehneet omilla saroillamme. Ja toivon hänelle kaikkea parasta hänen virkansa hoidossa. Eli Lady Ashton, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, President, thank you very much indeed for your kind... Puhemies, kiitoksia ystävällisistä sanoistanne. Arvoisat jäsenet, pyysin tätä keskustelua, jotta voisin kertoa päivitettyjä tietoja Haitin tilanteesta sen jälkeen, kun siellä oli tämä kauhea maanjäristys 12. päivä. Tuho on valtava. Kolme miljoonaa ihmistä jopa ovat vaikutettuina tässä tragediassa ja kulttimäärä jatkaa kasvuaan. Tämä on massiivinen humanitaarinen ja poliittinen tuho, katastrofi. Välitön fokus on siinä, että teemme yhteistyötä YK kanssa ja Haitin johdon kanssa, jotta kärsimystä voidaan vähentää ihmisten keskuudessa. Sitoumuksemme rakentaa uudelleen Haiti on pitkäaikainen. Monet Euroopan kansalaiset ovat myöskin menettäneet henkensä ja noin tuhat on sellaista, tietoa vielä etsitään, ovat kadoksissa. EU on vastannut, reagoinut nopeasti, ei olla otsikoihin pyritty, vaan on täysin keskitytty siihen, että saadaan apua tarvitseville ihmisille. YK on neuvosta. Emme halunnut heti välittömästi matkustaa Haitille, se olisi vain vienyt huomiota ja niukkoja resursseja pois tästä pelastustoiminnasta. Tietysti matkustamme Haitille ihan niin pian kuin se on mahdollista asianmukaista kolmisia sen de Gucht. Tällä viikolla sinne matkustaa välittää EUn pahoit, surunvalittelut ja painottaa tätä sitoutumastamme ihmisille ja pyrkivät sitten tietysti arvioimaan aputoimia tähän asti ja YK on ihmisten ja meidän ihmisten kanssa siellä kentällä keskustelee niistä kipeimmistä tarpeista, joita siellä nyt tulevaisuudessa on. Me myöskin jatkamme kaikilla rintamilla työtä humanitaarisella, poliittisella ja turvallisuusrintamalla. Viime päivien ajan olen ollut koko ajan yhteydessä ulkoministeri Clintonin kanssa, YK johdon kanssa, EUn ulkomin- ulkoministerin kanssa ja Kanadan kanssa, joka Friends of Hate-ryhmää johtaa. Kaikki tämä sillä tarkoituksella, että koordinoitu tehokas kansainvälinen reagointi voidaan varmistaa. Minä matkustan Yhdysvaltoihin tällä viikolla seuratakseni näitä asioita Yhdysvaltain hallinnon kanssa ja YK on pääsihteerin ja muiden siellä New Yorkissa kanssa. YK on pyytänyt kiireellistä rahoitusapua 575 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, kuten myös logistista apua, jotta humanitaarista apua voidaan välittää sinne. YK on pääsihteeri eilen pyysi myös sotajoukkojen vahvistamista sinne ra- rauhanturvajoukkojen osalta, että voidaan helpottaa koordinointia ja mobilisointia. Pyysin e-, e-, Espanjaa puheenjohtajamaana kutsumaan koolle ylimääräisen eh, ulkoasioiden neuvoston. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, niin nyt yhdessä pyrimme komissio, neuvosto, neuvoston sihteeristö ja jäsenvaltiot tällaisella kattavalla lähestymistavalla ja niin, että minä sitä kokonaisuutta koordinoin. Tämä on uraa uurtavaa. Meillä oli eilen neuvoston kokous ja kaikki olivat yhtä mieltä sitä, että täytyy kiireesti reagoida ja tehdä lähestä yhteistyötä YK kanssa. Taloudellisen avun osalta seuraava johtopäätös tehtiin neuvostossa. Se pitää hyvänä komission tällaista alustavaa sitoumusta 30 miljoonaa euroa humanitaarisen apuun 92 miljoonaa lisäksi jäsenvaltioilla on alustavat sitoumukset. Se piti hyvänä komission alustavaa sitoumusta 100 miljoonaa euroon eh, tällaiselle ei muulle kuin humanitaariselle avulle alustavasti, eri, esimerkiksi jälleenrakennukseen ja rehabilitaatioon. Ja se pani merkille 200 miljoon, miljoonan komission lupauksen tällaisen eh, pitkän pitemmän tähtäimen eh, suunnitelmiin selkeän kun tarpeet välittämään hätäavun lisäksi on äh, arvioitu, niin kansainvälinen konferenssi tämän haitista. Tämä on suuri vastuu lyhyessä ajassa äh, kokonaisuudessaan. Apu kohdennetaan myös Dominikaaniseen tasavaltaan, jotta löydetään tarpeeksi rahaa. Se on pienempi ongelma kuin, että saadaan se tarvitseville ihmisille. Meidän täytyy varmistaa, että se on hyvin kohdennettu, jotta saadaan poliittinen ja fyysinen toipuminen käyntiin. YK on pääsihteeriin siis on pyytänyt sitä, että humanitaarista apua voidaan välittää, niin poliisiyksiköä tarvitaan lisää, niin minua on pyydetty ko- koordinoimaan EUn jäsenten panoksia tässä ja koordinoimaan sitä, Neuvoston kokouksen jälkeen sitten tällainen asioiden seurantakokous myös järjestetään. Jäsenvaltioiden panoksista on alustavat arviot, siihen kuuluu mukaan mahdollinen panos sitten Tällä pyritään siis kohdennettuun nopeaan reagointiin. Ulkoasianneuvosto ensi viikolla myöskin seuraa jälleen toimia ja suunnitella jatkotoimia. Tämä on testi, suuri testi uudessa Lisbonin jälkeisessä maailmassa EUn ulkopolitiikalla. Heitin ihmiset, kansalaiset, meidän ihmisemme, kansalaiset odottavat nopeaa, tehokasta ja koordinoitua vastausta. Uskomme, että näin teemmekin. Odotan yhteistyötä parlamentin kanssa. Tässä olen mielelläni täällä tänään, jotta voin tehdä tiedot näistä asioista ja kuulla teidän näkemyksenne. Gracias, Ashton. Kiitoksia, Ashton. Seuraavaksi komission jäsen de Gucht, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Näin alkuun haluaisin korostaa tämän katastrofin ennalta arvaamattomuutta, sen vaikutusta ja sen vaikutusta maahan kokonaisuutena. Haiti on yksi maailman köyhimmistä maista, se on maa, joka on jatkuvasti erittäin hauraassa tilassa ja sen perustoiminnot ovat keskeytyneet erittäin vakavalla tavalla. Myös kansainvälinen yhteisö on saanut kovan iskun. YK, kansalaisjärjestöt, näiden henkilökunta on edelleenkin kateissa, mikä selittää osittain vaikeuksia järjestää avunantoa tuolla paikan päällä. Avunantoyhteisö on itsekin joutunut tämän maanjäristyksen kohteeksi. Vaikka samalla on nähtävissä, että tilanne paranee hetki hetkeltä. Toisin sanoen, kysymys ei ole pelkästään siitä, että pelastetaan ihmishenkiä. Itse asiassa meidän täytyy pelastaa maa kokonaisuutena. Ja siitä syystä korkea edustaja Cathy Ashton pyysi neuvoston ylimääräisen kokouksen koolle, ja siitä olikin kovasti hyötyä, kun tähän ongelmaan olemme pyrkineet pureutumaan. Hyvin lyhyesti haluaisin keskittyä tarkastelemaan neljää päähaastetta. Ensinnäkin humanitaarinen tarve, joka on aivan valtava. Se koskee ennen kaikkea loukkaantuneiden hoitoa, vettä ja hygieniatilannetta. Koleravaara on olemassa, elintarvikkeita ja suojaa. Lisäksi primääri elintarviketarve elin- ja logistinen tuki ovat tärkeässä asemassa. Lisäksi meidän täytyy lisätä vielä edelleen etsintä- ja pelastustoimia. Organisatorinen koordinointitoiminta. Siinä on tehty arvio, äh, jotta voitaisiin paremmin nähdä, minkä näköisiä tarpeita on ja miten logistiikkaa tulee organisoida. Tätä on myös hoitettu EU-toimielinten puitteissa. Ja lisäksi meidän täytyy organisoida koordinaatiota, joka on aika hankala tämän tyyppisissä olosuhteissa. Meidän täytyy painottaa myös sitä, että muutama tunti maanjäristyksen jälkeen Echo oli paikan päällä. Ja niiden avulla on koordinoitu avunantoa. Olemme työskennelleet myös YK joukkueiden kanssa UN, YK hätäapu joukkueet ovat siellä olleet mukana ja olemme niiden kanssa koordinoineet yhteistoimintaa. Maan täytyy, maa täytyy saada uudelleen toimimaan, se on erittäin tärkeää. Useimmat rakennukset ovat hävinneet ja korkeat virkamiehet, monet ovat kadoksissa – ja koko valtion rakenteet ovat joutuneet tästä kärsimään. Me neuvoston hyväksynnällä lähetämme EU-asiantuntijoita paikan päälle, jotka nimenomaan tarkastelevat Haitin valtion eh, tarpeita ja tarjoavat teknistä apua. Diplomaattinen henkilökunta sillä paikan päällä on parha, parhaassa asemassa tekemään näin, mutta eh, sillä ei riitä resursseja tähän toimintaan. yhä tärkeämpää seuraavien päivien aikana on tämä toiminta ja Euroopan komissiona yhdessä neuvoston kanssa voimme toimia johtavassa asemassa, kun haluamme luoda uudelleen valtion instituutioita Haitille. Lisäksi meillä on myös uudelleenrakennussuunnitelma ja ensin täytyy hoitaa tämä hätäapupuoli. Hyvin monet hätäapujoukkueet ovat lähteneet paikan päälle ja on äh, usein vaarana, että tämän tyyppisissä katastrofeissa syntyy toisen aallon katastrofi vielä ja sitä pyritään ehkäisemään. Siitä syystä meillä täytyy pitkän aikavälin suunnitelma olla olemassa, jonka avulla tällaista ehkäistään. Sen tavoitteena tulisi olla myös kunnollinen työnjako EU-toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä niin, että varmistetaan samalla myös se, millä tavalla voidaan yhdistää kehitystoimet pitkäaikaiseen, pitkän aikavälin toimintaan. Olemme pyytäneet kaikkia jäsenvaltioita olemaan täysin mukana tässä toiminnassa, jotta sitoumuksemme todella muuttuvat konkreettisiksi toimiksi. Tässä on nyt käsillä se aika, jolloin meidän sitoumuksemme todella joutuvat koetukselle aivan kuten korkeudustaja jo jäsentelikin, Euroopan komissio on tärkeässä asemassa toiminnassa, varsinkin koska se ensinnäkin tarjoaa humanitaarista apua 30 miljoonan euron edestä, josta suurempi osa, 22 miljoonaa, jos ollaan ihan tarkkoja, on ylimääräistä rahaa, joka myönnetään jo olemassa olevien humanitaaristen toimien lisäksi, jota meillä Haitilla on Tämä varhaisvaiheen apu, kun pyritään rakentamaan valtioinstituutioita uudelleen, kuuluu tähän puitteistoon. Ja sitten kyseessä on raha, joka suunnataan uudelleen ja puolet tulee vielä lisää uutena rahoituksena. Tässä alkuperäinen summa on 200 miljoonaa euroa. Nyt pitää tietysti katsoa sitten, mistä on kysymys on esitetty lukuja kuten 10 miljardiakin euroa, mutta se vaikuttaa minusta kyllä aika suurelta. Tietysti täytyy nyt sitten katsoa, millä tavalla asiassa edetään ja millä, millä tavalla osallistutaan toimintaan. Tämä on siis EU-paketti, jota nyt on tällä hetkellä valmisteltu niiden ponnistusten lisäksi, jota jäsenvaltiot ovat jo sinänsä omillaan tehneet. Aivan kuten korkea edustaja totesi, aion itse mennä tuolle alueelle sekä Haittille että Dominikaaniseen tasavaltaan huomenna aamulla käydäkseni keskusteluita viranomaisten kanssa, kun pyrimme jälleen rakentamaan valtion instituutioita ja kohtaa myös suuria kansalaisjärjestöjä tuolla paikan päällä. Menee myös Dominikaanisen tasavaltaan. Minusta on tärkeää, että Näemme, miten naapureiden puolella eh, tilanne kehittyy. Sillä saattaa olla, että rajallakin syntyy jotain ongelmia ja näin ollen käyn siis Dominikaanisen tasavallan viranomaisten luona. Siinäpä puhemies oikeastaan se, mitä tällä hetkellä voin todeta, kun palaan tuolta matkalta, niin kerron kehitysasioiden valiokunnalle maanantai-iltapäivällä sitten, millainen tilanne oli. Joo. Kiitoksia komission jäsen. Sitten puhujat poliittisten ryhmien nimissä ja ensimmäisenä kansanpuolueen nimissä Gay Mitchell, puolitoista minuuttia. President, um... Puhemies, parlamentti varmaan haluaisi muistaa näitä YK ja EUn kadonneita henkilöjä ja kaikkia niitä, jotka kärsivät haitilla tällä hetkellä. On hienoa, että komission jäsen Hucht menee paikan päälle – ja raportoi sitten aluekehitysvaliokunnalle ensi maanantaina. Se on erittäin tervetuloa, että hän käyttää omaa aikaansa tähän ja tämä, tämän katastrofin vaikutukset ovat ennennäkemättömiä. Mielestäni näin voidaan nyt sanoa tämän maan osalta. Ja mainitsin tämän nyt ihan ohimennen, mutta uskon, että Euroopan unionin täytyy olla näkyvämpi. Nyt meillä on korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja – ja tämän henkilön on oltava näkyvämpi tämän tyyppisissä kysymyksissä. Euroopan unioni on suurin avunantaja maailmassa ja se antaa 60 prosenttia kaikesta avusta ja me olemme suurin humanitaarisen avun antaja myöskin. Mitä Yhdysvaltojen sairaalat ja muut paikalla, me näemme vain, että belgialaiset tai irlantilaiset tai britit menevät paikan päälle, mutta pitäisi olla jonkinlaista EUn läsnäoloa. Miksei taistelujoukkoja tai jotain pysyviä joukkoja, jotka vaihtuvat koko ajan, mutta jotka kuitenkin ovat varmiita menemään paikan päälle, kun tällaisia asioita tapahtuu. Lopuksi sanoisin, että tämä johtuu köyhyydestä, se mitä Haitella nyt on tapahtunut. Ja kun tämä tragedia heikkenee, meidän täytyy kuitenkin muistaa Haiti edelleen. Meidän täytyy puuttua tähän köyhyystilanteeseen Haitilla lopullisesti. Kiitos. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä käven kaksi minuuttia. Mr. President. Kiitos puhemies. Ajatuksemme ovat haitilaisten kanssa tänään siinä tragediassa. Kaikki jäsenet varmaankin haluavat surunvalittelunsa lähettää Haitin kansalaisille. Se on tragedia, mutta kuten Kai Mitchell sanoi, se on tragedia maassa, jossa 75 prosenttia ihmisistä jo äh, elivät köyhyysrajan alapuolella. Ja kun tulevaisuutta katsotaan, niin tätä, täytyy käsitellä tätä asiaa. Ihmiset ovat hienosti vastanneet, reagoineet tähän haasteeseen, että Haitia pitää auttaa. 30 miljoonaa puntaa UK ihmisiltä on kerätty ihan muutamassa päivässä. Ja tämä on talouskriisin oloissa, joten tiedämme, että ihmiset ovat takanamme, kun pyrimme äh, rahaa keräämään Haitille. Korkea haluan teitä kiittää tästä työstä, jota olette tehnyt kun olette saanut aikaan nopean EU-vastauksen tässä asiassa. Tsunamin aikana opimme, että hyvä koordinaatio on itse asiassa yhtä tärkeää kuin itse asiassa miten paljon rahaa saadaan apuun. Ei ole kyse siitä, että minkä, mistä maasta apu tulee, vaan että saadaan se käyttöön se apu. Kun katsotaan pitemmällä aikavälillä, niin Haiti kansainvälinen konferenssi toivottavasti saadaan aikaan. Mielestäni meidän täytyy katsoa koko Haiti-asiaa ja sitä, miten paljon siellä on maksamatonta velkaa. Toivottavasti velka on kansainvälisten kongressien asialistalla. 890 miljoonaa dollaria se on kansainvälisen velkoilin velkaa ja IMFlle siitä on viimeinen osa. 100 miljoonan dollarin lainan IMF on antanut. Voiko se muuttaa avuksi? Ei ole mieltä siinä että sata vuotta vielä rankaistaan tätä tuota maata. Joten toivottavasti tämä IMFn kokoukselle, kokouksen asialistalle pääsee tämä asia. Mielestäni olette oikeassa, että Dominikaisin tasavallan kanssa oleva raja on myöskin yhtä tärkeä kysymys. Kiitoksia pyrkimyksistä ja varmaankin koko tämä parlamentti tekee kovasti työtä, jotta koordinoitu reagointi saadaan aikaan. En nombre de... Kiitoksia sitten liberaalien nimissä. Aylward, yksi minuuttia 30 sekuntia. Uh, arvoisa Kiitoksia, puhemies. Voisin aluksi toivottaa Paronta ashtonin tervetulleeksi. Hän on edessään monia haasteita nyt tällä kaudella. Ja EU ja YK ovat todenneet, että Haitin tilanne on kaikkein pahin inhimillinen katastrofi vuosikymmeniin. Kateissa olevien määrä kasvaa koko ajan. Ihmisuhrien määrää voidaan laskea, mutta me tiedämme, että Haitilla on paljon ongelmia – kun yritetään saada apua niille, jotka sitä tarvitsevat. Turvallisuus, byrokraattiset ongelmat on jo tiedossa kansalaisjärjestöissä ja apu ei mene kunnolla paikalle ja katastrofi vain pahenee siitä. Meidän täytyy nyt löytää tasapaino elämän ja kuoleman välille. Ja meidän täytyy lievittää tuskaa ja kuolemusta ja koordinoitua apua tarvitaan paikan päällä. Hallituksen edellisten kansalaisjärjestöjen, kansainvälisten järjestöjen ja paikallisviranomaisten on tehtävä yhteistyötä jotta voidaan antaa monenmuotoista apua sitä tarvitseville. Maassa tarvitaan hyvin paljon kansainvälistä apua välittömästi. EUn kansalaisten avokätisyys ja solidaarisuus on ollut valtavaa. Ja eilen todettiin, että yli 420 miljoonaa euroa annetaan EUn humanitaarisen avun rahastosta. Ja se näyttää, että olemme sitoutuneita ja johtajia tässä kysymyksessä, mutta meidän täytyy hoitaa tämän perillemeno myöskin koordinoidusti. Me haluamme vahvistaa näitä kansainvälisiä aputoimia ja toivottavasti te, Ashton ja komission jäsen de Hucht, toimitte tämän hyväksi ja toivitte yhdessä YK ja Yhdysvaltojen kanssa. Läntisen maailman köyhimmän valtion auttamisen täytyy olla prioriteetti ja 200 miljoonaa EU-apua uudelleenrakentamiseen pitkällä aikavälillä on hyvä alku, mutta kun kamerat ovat jälkääntyneet ja ihmiset kiinnittävät kuin huomensa muualle, EU pitää hoitaa kansainvälinen vastuunsa. Por tres minutos y en nombre... Kiitoksia sitten vihreistä. Joli, kolme minuuttia. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, hyvä korkeudustaja, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tämä uusi humanitaarinen kriisi, jossa Haiti on, on ehkä suuruudeltaan suurempi kuin koskaan ennen. On vaikea löytää oikeita sanoja, kun puhumme uhreista, elonjääneistä ja perheistä, kun haluamme todeta, miten kovasti me otamme osaa tähän suuren surun. Tämä valtava maanjäristyksen vaikutus ei pelkästään selitä sitä, mikä on ollut vaikutuksen suuruus. Kansainvälinen yhteisö ei myöskään ole kyennyt muuttamaan tilannetta tuolla paikan päällä. Kansainväliset instituutiot ja Eurooppa, kuten myöskin sen kumppanit, ovat vain pahentaneet tuota tilannetta. Sen instituutiot ja talous eivät toimi kunnolla. 70-luvulla Haiti oli elintarvikepuolella miltei omavarainen. Se tuotti 90 prosenttia kaikista tarvitsemistaan elintarvikkeista. Nyt se tuo maahan yli puolet näistä. Se on tietysti vaikuttanut paikalliseen tuotantoon. Haiti ennen maanjäristystä oli jo maa, jolla ei ollut mitään voimavaroja, koska siltä oli otettu pois ne voimavarat, johon sillä oli oikeus. Ensinnäkin meidän tulee tukea täysin Haitia, jotta voimme vastata tähän katastrofitilanteeseen voimme ymmärtää, miten vaikeaa kansainvälisen yhteisön on tarjota apuaan, mutta meidän täytyy parantaa tapojamme toimia paikan päällä. Ennen kaikkea meidän täytyy ottaa huomioon se, että kehitysapu pitkällä aikavälillä on tehokasta vain siinä vaiheessa, kun otamme käyttöön oikeat prioriteetit Meidän täytyy myös kyseenalaistaa omat toimintatapamme. Se ei tapahdu ilman, että me lisäämme niitä varoja, joita tarvitsemme pitkällä aikavälillä kehitysyhteistyöhön. Euroopan unioni on ilmaissut, kuinka paljon apua se myöntää Haitille. Kysymys on 130 miljoonasta eurosta ja 200, lyhyellä aikavälillä ja 200 miljoonaa euroa pitkällä aikavälillä. Nämä luvut, niitä voidaan verrata muihin lukuihin. 155 miljardia on se luku, jota Wall Streetin pankit lainaavat henkilöille, jotka työskentelevät siellä. Tästä nähdään, miten suuri summa on kyseessä. Apua siis annetaan, mutta se ei ole riittävää. Sitä ei saa, ei saa missään tapauksessa korvata kehitysapua, jota nämä maat tarvitsevat. Ensimmäinen tapa puuttua asiaan silloin, kun maa on vaikeuksissa, on kunnioittaa sitä, mahdollistaa se, että se voi hyödyntää omia voimavarojaan. Hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Me olemme velkaa haikitin uhreille maan jälleen rakentamisen. Mm. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmän puolesta Deva, yksi minuutti. Thank you very much for... Puhemies. Sydämemme ja mielemme ovat haitilaisten kanssa heidän kärsimyksessään. Paranelar Ashton. Se, mitä on tehty, niin se on hyvä, eikä ole kysymystäkään siitä, että rahaa tulee. Olin paikalla, kun tsunami iski Sri Lankaan ja Indonesia myöhemmin. Maanjäristysalueella oli Turkissa vierailut. Seurasin, mitä Kiinassa tapahtui. Joka kerta, kun näitä asioita tapahtuu, se yllättää meidät. Ei mitä tulee puhtaaseen veteen, telttoihin ja muihin, vaan infrastruktuurin osalta sanomme, että infrastruktuuri on tuhoutunut. Tietysti se on tuhoutunut. Meidän täytyy pystyä tarjoamaan hyvin nopeasti tällaisen rakenteellisen hätäavun. Miten tämä voi tapahtua? Esimerkiksi tällainen lentotukialus, siellä on helikoptereita, siellä voidaan puhdistaa vettä. Eikö globaali pelastusoperaatiota voi saada aikaan, joka sitten hetkessä voi lähteä, joka voi tällaisia välikäisiä satamia tarjota suojapaikkoja, koko sen infrastruktuuri, joka tuhoutuu. Mielestäni meidän täytyy ajatella tuoreesti sitä, miten henkiä voidaan heti tämän tällaisten tapahtumien jälkeen pelastaa. Por dos minutos en nombre del grupo. Sitten vasemmistoryhmän nimissä Jarik, kaksi minuuttia. Monsieur le Président. Kiitoksia puhemies komission varapuheenjohtaja, komission jäsen. Sanon vielä kerran, kuinka järkyttyneitä olemme siitä, mitä haitalaiset ja haiten lapset ovat joutuneet kärsimään. Nyt viikon ajan he ovat selvinneet helvetillisissä olosuhteissa. Maailmanlaajuinen solidaarisuus tietenkin lämmittää sydäntä, mutta meidän pitää kuitenkin edelleen paremmin koordinoida apua näille ihmisille, joilla ei ole ruokaa, juomaa eikä kotia eikä terveydenhuoltoa. Ja kiitämme kaikkia, jotka ovat auttamassa näitä ihmisiä. EU on vapauttanut ensimmäiset varat, mutta ei voida jäädä tähän. EUn avun pitää olla paljon suurempi ja maailmanlaajuinen pankkijärjestelmä pitää ottaa mukaan. Euroopan ylijäämä elintarvikkeita pitää välittömästi toimittaa Haitille – ja Eurooppa on velassa Haitia kohtaan. Meidän pitää muistaa, mitä tämä on kärsinyt viime vuosina, ja meidän täytyy nyt oppia siitä, mitä tämä Karabian saari on joutunut kärsimään. Rahoituslaitokset ovat kuristaneet ja ahdistaneet sitä lainoilla ja niihin liittyvillä koroilla – Euroopan parlamentin täytyy nyt ottaa kantaa sen puolesta, että välittömästi ja ehdottomasti peruutetaan kaikki nämä velat. Ryhmämme haluaisi, että Montrealissa järjestettävässä konferenssissa järjestettäisiin konferenssia, joka keskittyy uudelleen rakentamiseen ja kestävään kehitykseen Haitilla, mukaan lukien Haitin kansa. Ja rakentaminen pitää tapahtua YK alaisuudessa niin, että haitilaiset voivat olla taloudellisesti ja poliittisesti riippumattomia Haitista ei saa tulla minkään mitään pelinappulaa suurvaltojen välille, joten kaikilla kunnioituksella Yhdysvaltoja kohtaan meidän täytyy nyt varoittaa ja kieltäytyä siitä, että tätä katastrofia käytetään pohjoisamerikkalaisten tekosyynä miehittää saari ja jättää sinne sotilastukikohtia. Euroopan pitää olla esimerkkinä. Tavoitteita voi olla vain yksi, eli kansalaiset ja Haitin lapset. Kiitos. Kollega, nombre... Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmän puolesta Provera yksi minuutti. Esprimo la mia profonda solidarietà. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin ilmaista solidaarisuuteni kaikille niille, jotka ovat joutuneet tämän luonnonkatastrofin uhreiksi. Tilanteessa, jossa rakennukset ja infrastruktuuri tuhoutuu laajamittaisesti ja tuhannet ihmiset kuolevat, niin on mahdotonta antaa oikeaa apua, jollei välttämättömät, jolleivät välttämättömät edellytykset turvallisuuspuolella täytyy. Meillä täytyy olla riittävää koordinointia varojen keruussa ja avun jakamisessa järjestäytyneesti kun viedään tätä apua niille, jotka sitä tarvitsevat, silloin kun he sitä tarvitsevat, on kaikkein tärkein asia, joka täytyy ottaa huomioon. Hyvin usein anteliaisuus joutuu lopulta väärin käsiin sellaisille ihmisille, jotka eivät sitä ole edes tarvinneet. Meillä täytyy olla riittävä valvontajärjestelmä, jotta voidaan estää varkaudet maassa, jossa korruptio rehottaa ja meidän täytyy Euroopassa osoittaa, miten tehokkaasti kykenemme tässä suhteessa toimimaan. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi Griffin sitoutumattomista puolitoista minuuttia. Of... Puhemies, Haitin katastrofi on järkyttävä ja on normaalia, että tunnemme myötätuntoa näille uhreille. Kaikki täällä saavat hyvää palkkaa ja heillä on varaa antaa ja minä annan päivärahan tältä päivältä, jos kaikki brittiedustajat tekevät samoin. Mutta äänestäjämme eivät voi olla näin avokätisiä verojensa kanssa. Globalisoituminen on tuhannut teollisuutemme, pankit ovat tuhonneet taloutemme, EU-byrokratia tuhoaa yrittäjyyttä ja hiilivero on syössyt miljoonia köyhyyteen. Haitin kuolonuhrien määrä on järkyttävä, mutta yli 50 000 eläkeläistä pelkästään Britanniasta kuolevat ennenaikaisesti, koska heillä ei ole rahaa lämmittämiseen. Tämä on tietenkin häpeä poliittiselle eliitille ja tämä korostaa tätä epämiellyttävää totuutta. Tämä skandi, skandi, skandaali haudataan niin kuin vainajamme. Ja sadat tuhannet kuolevat näiden verojen takia mutta silti haluatte nyt heittää muidenkin ihmisten rahoja toisten takapihalle. Tämä ei ole myötätuntoa, vaan tämä on vain tekopyhyyttä. Tiedän, että täällä ei suhtauduta hyvin kristilliseen perinteeseen, mutta raamatuskin todetaan, mutta jos joku antaa apua muille, hän on antan, kieltänyt uskonsa ja hän on pahempi kuin uskonnoton henkilö. Sitten puhujat, jotka puhuvat omissa nimissään. Ensimmäinen Strifler, puolitoista minuuttia. Oui, merci, monsieur le président, madame la haute représentante. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä korkea edustaja. Kuten aiemmin todettiin, tämä katastrofi on ollut valtava laajuudeltaan. Maajäristyksen vaikutus on yksi ehkä kaikkein hirvittämistämme maapallon historiassa. Kuitenkin haluan onnitella komissiota sen nopeasta toiminnasta ja siitä, että se on niin sitoutunut myöntämään sekä humanitaarista pikaapua ja olemaan mukana Haitin jälleenrakennuksessa. Siitä huolimatta voidaan valittaa vain sitä, että eurooppalainen apu on hajaantunutta ja että Euroopan unionin toiminta ei ole riittävän näkyvää, mikä selkeästi poikkeaa Yhdysvaltain annosta vaikka me olemmekin maailmassa ensimmäisellä sijalla humanitaarisen avun antajana. Lisäksi Euroopan komissio on ottanut käyttöön myös yhteisömekanismin, jossa suojataan siviilejä ja joka tällä hetkellä on oleellinen osa kriisin vastaamisjärjestelmää. Tämänhetkiset tapahtumat vahvistavat sen, että meidän täytyy vahvistaa kriisin, äh, kriisin, kriisin reaktiota Euroopan unionissa. Ja haluan muistuttaa tässä suhteessa siitä, mikä oli Michel Barnierin ehdotus vuodelta 2006, jonka mukaan meidän täytyisi luoda eurooppalainen siviilisuojajärjestelmä Europe Aid. Neuvoston puheenjohtajavaltio otti tänäänkin esille sen, että se olisi tällaisen äh, hätäapujärjestelmän äh, kehittämisen kannalla. Koordinaation kannalta on tärkeää muistuttaa siitä, mikä on Oksan kansallinen kansainvälinen koordinaatio tehtävä. Se on kaikkein parhaimmassa asemassa näin tekemään. Silloin kun meillä on hyvä järjestö, niin silloin säästetään aikaa ja rahaa. Ja uskoakseni Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus tietää, mitä Euroopan unioni näissä asioissa tekee. Por dos minutos tina Kiitoksia. Sitten Tiholian kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président Kiitoksia puhemies. Onko Haiju tuomittu onnettomuuteen? Itsenäisyytensä jälkeen siellä on ollut poliittisia katastrofeja ja luonnonkatastrofeja. Ja nyt kyseessä on historiallinen draama. Siellä on valtavaa tuhoa, loukkaantuneita kuolinuhreja ja kansallinen politiikka on romahtanut. Täytyy unohtaa nyt nämä kuolonuhrit. EUn pitää puuttua tähän jälleenrakentumistoimintaan. Meidän täytyy auttaa Haitia monesta syystä. Haitihan oli kaikkein rikkain siirtoma aikoinaan. Kotonun sopimusten jälkeen Haitista on tullut etuoikeutettu kumppani. Ja Haiti on unionin naapurivaltio meren takaisten alueiden vuoksi. Tässä nyt testataan Euroopan unionin ulkoasian hallintoa, jota Lady Ashton johtaa. Ja tässä on myöskin haasteita liittyen niihin parannuksiin, joita rakenteisiin pitää tehdä. Yhdysvaltojen reaktio herättää kysymykset siitä, kuinka nopeasti EU-joukot ovat valmiita toimimaan. Jos Euroopasta puuttuu koordinaatiota silloin on hyvin vaikea keskustella eurooppalaisista poliisijoukoista. EU pitää toimia YK kanssa yhteistyössä ja voimme todeta, että EUn on toimittava autonomisesti, integroidusti ja sillä pitää olla vaikeudet toimia näin vaikeissa tehtävissä. Jälleenrakentaminen on suuri haaste töitä riittää poliittisesti, taloudellisesti, hallinnollisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Ehkä nyt on vuosi nolla Haitille ja on poliittisesti erittäin tärkeä hetki Euroopalle, jonka on vahvistettava johtajuusasemaansa tässä prosessissa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Görens puolitoista minuuttia. Monsieur le Président, puhemies, hyvät kollegat. Iltauutiset muistuttavat meille joka ilta, että Haitin kärsimys on suunnaton. No, ehkä yhtä suuri kuin kärsimys on nyt se solidarisuus, jota on osoitettu Haitia kohtaan. Ja tämä myötätunto on spontaania, mutta ikävä kyllä lyhytaikaista. Kahden viikon päästä tiedotusvälineet ovat siirtyneet jo toisiin uutiseen ja silloin on totuuden hetki. Mikäli silloin avunantoa ei jatketa, haitilaiset ehkä joutuvat taas uudelleen jäämään yksin oman olensa nojaan. Maassa, jossa kaikki pitää tehdä uudelleen, uudelleen rakentamisesta lähtien, meidän täytyy toimia niin, että tämä johtaa todelliseen poliittiseen kehitykseen. EUlla on käytössään moninaisia välileitä ja hyvin paljon kokemusta näistä asioista, ja siksi Haitin tämänhetkiset haasteet ovat myöskin EUlle totuuden hetki. Seuraavina päivinä ja kuukausina meidän pitää toimia tehokkaasti ja määrätietoisesti. Tämä on tärkeää nyt, kun mietitään, mitä pitää tehdä. Ensinnäkin, kun on saatu turvallisuusolosuhteet kuntoon. Ne ovat edellytys kaikelle toiminnalle maassa, jossa kaikki ovat kärsineet maanjärjestyksestä myöskin maan instituutiot. Myöskin pitää korostaa seuraavaa seikkaa. Haitin valtion uudelleenrakentaminen kuuluu haitilaisille itselleen. Kyse on heidän kehityksestään. Me voimme auttaa heitä kumppanuuden hengessä – ja Euroopan pitäisi vahvistaa tämä kansainvälisissä konferenssissa Kyllä kumppanuudelle, ei paternalismille ja uuskolonialismille. Kiitoksia. Seuraavaksi Kozusnik, yksi minuutti. Eh, Puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kollegat. Kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että tämä on suurin tragedia viimeisen 200 vuoden aikana tällä alueella. Ja minä haluaisin kollegoini puolesta ECRstä ja kaikkien Tsekin tasavallan kansalaisten puolesta ilmaista myötätuntoni ajatukseni ovat uhrien ja kärsivien parissa. Se, mitä näemme tässä, on koordinaation puutetta EUn sisällä uuden Lissabonin sopimuksen ajankaudella. Tässä on tällainen ylipäinen lohikäärme Meillä on puheenjohtajamaa, korkea edustaja, sitten komission jäsen asista vastaava ja vielä tämä neuvosto puheenjohtajakin. Valitettavasti täytyy sanoa, että EU on nyt nukkunut tässä pommiin, jäänyt junasta pois, mutta ihmiset eivät ole niin tehneet. He ovat auttaneet joka päivä materiaalisesti ja muutenkin. Kiitoksia. Seuraavaksi Figueiredo yksi minuutti. Sr. Presidente. Também nos associamos às condolências e ao lamento. Kiitoksia, hyvä puhemies. Mekin haluamme esittää surunvalittelumme eh, Haitin kansalle, johon tämä katastrofi on kohdistunut, ja haluamme ilmaista solidaarisuutemme. Tietysti täytyy ottaa nyt esille muutakin perustavanlaatuisia näkemyksiä. Yksikään maa ei saa hyötyä tästä katastrofista, jossa pyrkii uuskolonialistiseen lähestymistapaan, kuten nyt esimerkiksi Yhdysvaltain sotilaiden toimista on nähtävissä maassa, jossa köyhyys on näin valtavaa, koska monikansalliset yritykset ovat sitä riistäneet. Uskoakseni tällä hetkellä meidän täytyy nimenomaan tarjota humanitaarista apua, uudelleenrakennusapua, Tuossa maassahan monet afrikkalaiset aikoinaan osat tekivät vallankumouksen orjuutta vastaan ja meidän täytyy nyt myöntää apua mahdollisimman nopeasti koordinoidusti tavalla, jotta voimme taistella myös kolonialismia vastaan. Kiitokset Angelilli, puolitoista minuuttia. Grazie presidente. Ad Haiti si sta... Kiitoksia puhemies. Haitilla on nyt hirvittävä katastrofi. Se johtuu luonnosta, mutta myöskin, että maasta puuttuu valtio sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Siellä ei pystytä hoitamaan kriisiä edes alkeellisemmalla tavalla, eikä siellä pystytä myöskään koordinoimaan apua siviilikansalaisille. Tämä on nyt hätähuuto. Ja Montrealin konferenssissa EUn pitäisi puhua yhdellä äänellä ja vaatia humanitaarisen avun koordinointia. Näin voidaan saada tämä kaos päätökseen. Jäsenvaltioiden auttama, antama apu on tietysti suureksi hyödyksi, mutta sekään ei riitä. Erityisesti pitää muistaa lapset ja orvot. He tarvitsevat myöskin psykologista tukea ja kaikenlaista, kaikenlaista muuta tukea, muuten heidät on tuomittu hyväksikäyttöön ja köyhyyteen. Kansainvälisen yhteisön on myöskin yksinkertaistettava näitä menettelyitä. Ja meidän täytyy välttää se, että lapsia voitaisiin laillisesti käyttää hyväksi. Italian ulkoministeri Frattini eilen ehdotti, että koteja rakennettaisiin näille lapsille, jotta he voivat kasvaa omassa maassaan. Ja silloin he voivat tuoda silloin tällöin lomalle haitille. Onko kansainvälisesti halukkuutta lopettaa haitin kärsiminen? Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia Kretu. Manifestan aceste zile solidaritatea și compasiunea față de Usat haluavat nyt osoittaa solidaarisuuttaan Haitin maanjäristyksen uhreille ja meidän täytyy kyetä toimimaan nopeasti tässä tilanteessa. Toimemme täytyy olla myös tehokkaita ja meidän täytyy tietysti arvostaa sitä, mitä YK on tehnyt, mutta myös sitä, mitä jäsenvaltiot ovat saaneet aikaiseksi jotta voimme taata nopean toiminnan alueella, varsinkin Euroopan unionin täytyy siellä toimia nopeasti. Meidän täytyy myös taata julkinen järjestys. Tällä hetkellä olemme sellaisessa tilanteessa, jossa hyvin monet syyttävät sormet osoittavat, että humanitaarinen apu piilottaa taakseen sotilaallisen toiminnan. Euroopan unioni on kuitenkin uskottavassa asemassa tuolla alueella ja siitä syystä sen täytyy olla mukana jälleen rakentamassa Haitia. Meidän täytyy myös tukea valtion instituutioita, kuten myöskin löytää ratkaisuja, joiden avulla voidaan parantaa niiden lasten asemaa, jotka ovat joutuneet orvoiksi tämän katastrofin seurauksena. Por un minuto palabra. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi kova yksi minuutti. Puhemies, tänään kuuntelemme ääniä eri puolilta salia. Yksi asia, motiivi yhdistää, eli EUn reagio, tämä poliittinen reaktio ei ollut riittävä, ei ollut hyvin koordinoitu. Eli tässä vaiheessa täytyy hyvän tekeväisyysjärjestöjä kiittää siitä, että niin spontaanisesti ne eivät pettäneet odotuksia. Ja meidän pitää nyt harkita sitä, että miten voimme toimia paremmin. Yksi kysymys äh, puheenjohtaja Astonille. Tällainen tilanne, jonka kohta sitten, niin mikä on pääjohtopäätös tästä tapahtumasta, näistä virheistä, joista kaikki puhumme? Mikä on tärkeintä, mitä voidaan tulevaisuutta ajatellen muuttaa? Tämä on se tärkein asia, jota meidän pitäisi tässä miettiä. Se on suur, mitä suurimmassa määrin meidän roolimme mukaista. Kiitoksia. Seuraavaksi Hyvä, puolitoista minuuttia. Madame Ashton. Lady Ashton, nyt riittää. Nyt riittää. Kaikkien katosven kohdalla tilanne on sama. Ranskalaiset lähettävät lentokoneen, belgialaiset ja saksalaiset samoin. Ja jokainen tekee sitten jotain omassa nurkassaan ja tulos on aina sama. Ei koordinointia, uhrit kärsivät ja järjestöt kärsivät. Milloin tämä päättyy? Milloin komissio vihdoinkin toimii? Ja nyt ei kannata sanoa, että se on monimutkaista, koska nämä suunnitelmat on jo tehty. Meidän pitää vain tarttua niihin. Barnier 2006 ehdotti, että luotaisiin eurooppalaiset siviilisuojelujoukot vapaaehtoispohjalta ilman, että odotetaan jotain yksimielisyyttä kaikilta jäsenvaltioilta. Nämä, näitä joukkoja on jo olemassa, niitä koulutetaan yhdessä, niillä on yhteisiä tekniikoita, niillä on yhteinen pääosasto. Meidän pitää tehdä tämä niiden kanssa, jotka ovat valmiita lähtemään mukaan. No, muut sitten tulevat mukaan, kun he tajuavat, että kyseessä on tulevaisuus. Tsunamin jälkeen ryhdyttiin sitoumuksiin, mutta mitään ei vielä ole tehty. Punnitsen nyt sanojani, ja tämä komission toimimattomuus on suorastaan rikollista. Lady Ashton, miksi Eurooppa toistaa näitä virheitä? Ashton, kukaan ei kyseenalaista hyvää tahtoanne, mutta ilmoittakaa nyt täällä ja tänään, että luodaan tällaiset eurooppalaiset koordinointijoukot. Euroopan parlamentti seuraa teitä. Jos tarvitsette tukea, me olemme täällä auttamassa teitä. Mutta pyydän todellakin, lakatkaa puhumasta meille koordinoinnista, vaan tehkää sitä koordinointia. Älkääkä odottako seuraavaa katastrofia. Kiitoksia. Seuraavaksi Cashman puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Täytyypä todeta, että on ihmisiä, jotka tekevät asioita ja toiset, jotka puhuvat niistä. Siitä syystä haluaisin onnitella neuvostoa, komissiota ja korkeaa edustajaa siitä kaikesta, jota he ovat tehneet. Ei tätä mitään voinut ennakoida. Tässä on tilanne kyseessä, joka oli aivan käsittämätön. Ja Täällä nyt esitetään kaiken maailman kommentteja korkea edustaja jäsenvaltiota vastaan ja komissiota vastaan. Tämä ajatus siitä, että amerikkalainen käsi pelastaa tuolta äh, raunioiden keskeltä ja sanotaan ei neokolonialismille. Mutta kun hyökkäätte Haitin kimppuun, niin teette näiden ihmisten elämä, elämästä parempaa, jotka kärsivät. Hävetkää. Meidän täytyy koordinoida. Antakaa koordinointi amerikkalaisille, jos sen avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Jos pelastaa ihmishenkiä, ne pelastaa ihmishenkiä. Unottakaa tämä poliittinen retoriikka. Onnittelut siis siitä, että näin paljon rahaa on myönnetty. Onnittelut Parontar Ashton siitä, että te olette mukana tässä teatterissa ja käyttäneet eh, tilaisuutta hyväksenne mennäksenne haitille näyttääksenne, että olette siellä. Mitä hyötyä siitä on? Ei yhtäkäs mitään. Siitä syystä olen vihainen niiden puolesta, jotka haluavat tulla pelastetuksi. Koordinoikaamme tätä asiaa Yhdysvaltojen kanssa. Potkaistaan YKta takapuoleen ja lopetetaan tällaisten halpojen poliittisten temppujen esittäminen. Por un minuto y medio. Kiitoksia. Seuraavaksi Unhoenstein, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, Hyvä puhemies. Haluan liittyä näihin, tai edustaja Syvänin sanomaan. Humanitaarinen apu, heikosti koordinoitu. Mutta tässä en halua puhua pelkästään humanitaarisesta avusta, vaan myös siitä, mitä kutsutaan tekniseksi tai rakenteelliseksi avuksi tai kehitysavuksi. Tämä, tätä katastrofia ei voitu nähdä etukäteen, mutta tiedettiin, miten kauheassa tilassa on Haiti valtiona – ja sen lisäksi vielä tämä epäonnista kohtasi. Tästä tiesimme jo pit- kauan, että miten huonossa tilassa Haiti on, miten huonosti siellä rakenteet toimivat. Ja tiedämme myös, että jos ne toimisivat paremmin, jos paremmin voisimme organisoida äh, apumme Haitille, olisimme voineet organisoida sen jo aiemmin, niin nämä rakenteet toimisivat nyt paremmin ja sen äh, avulla voisimme nyt koordinoida paremmin apumme. Pystyisimme pelastamaan tuhansia, tuhansia ihmisiä, mutta näin ei nyt käynyt. Rova Aston, nyt kun olette korkea edustaja ulkopolitiikassa, teette neuvostossa töitä, niin ryhdyttekö konkreettisiin toimenpiteisiin, konkreettinen suunnitelma, jossa on konkreettiset päivämäärät, jotta tekninen apu eri jäsenvaltioista voidaan koordinoida niin, että kolmannet maat, joita autamme, niin voisivat hyödyntää tätä apua todellakin hyvin. Sovellammeko jotakin parhaita käytäntöjä, niistä saatuja kokemuksia niiden maiden kanssa, joissa on paljon kokemuksia, joiden kanssa tekninen apu hienosti toimii, ja sellaisten maiden kanssa, jotka vasta nyt alkavat tätä teknistä yhteistyötä tehdä. Onko joku hyvä yhteinen, voimakas eurooppalainen politiikka, josta kolmannemmat voisivat hyötyä todella, eikä näin sokeassa haparoida tämän humanitaarisen avun kanssa – silloin, kun satoja tuhansia ihmisiä eh, yllättäen joutuvat traagiseen tilanteeseen. Palabra por un minuto y medio. Kiitoksia. Seuraavaksi Sasso oli puolitoista minuuttia. Grazie Presidente, signora Alto Rappresentante, l'immensa... Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Tämä valtava tragedia Haitilla vaatii välitöntä reaktiota ja tiedän, että joihinkin Aloitteisiin on jo ryhdytty eri jäsenvaltioissa. Koordinointia on jonkun verran myöskin jäsenvaltioiden välillä. Ja EU ehkä tällä hetkellä voisi viedä apua kansalaisille. Manjaristys on iskenyt läntisen maailman köyhimpään valtioon. 80 prosenttia ihmisistä asuu, elää köyhyysrajan alapuolella ja 54 prosenttia elää köyhyydessä. Mutta tähän liittyvät toinen tärkeä ihmisryhmä, eli lapset, jotka ovat kaikkein haavittomampia. Orvoilla ei ole mitään suojaa, eikä mikään valtio nyt huolehdi heidän eduistaan. Ja siksi pyytäisin, että korkea edustaja ryhtyisi kohdennettuihin toimiin, joiden avulla voitaisiin auttaa näitä lapsia. Heitä pitää suojella EUn jäsenvaltioissa. Eddie Ashton, EU voi ottaa vastaan näitä lapsia ja tarjota heille ihanteelliset elinolosuhteet tietenkin jonkun ajan ainoastaan, odottaa, kun odottelemme, että elinolosuhteet mahdollistavat sen, että lapset palautuvat jälleen omaan maahansa. Mielestäni tällaisia aloitteita tulisi edistää eri jäsenvaltioissa. Tällä tavalla voitaisiin osoittaa solidaarisuutta, jota nyt kipeästi kaivataan ja jonka avulla myöskin voitaisiin pitää huolta siitä, että näitä lapsia ei käytetä hyväksi laittomasti. Nyt puhutaan lapsista, jotka ovat kaikkein arvoikkain osa Haitilan kansasta, jota tulee suojella. Kieni. Kiitoksia ja seuraavaksi Andri Kieni puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Viime päivinä on esitetty monia valituksia siitä, miten tehottomasti ja miten hitaasti on reagoitu Haitin kriisiin. Moni on puhunut turvattomuuden lisääntymistä ja siihen, että ruokaa ja vaatteita on riittävästi saatavilla. Meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat mahdollisimman nopeasti. Siitä huolimatta meidän tulisi kuitenkin olla ilahtuneita kaikesta siistä toiminnasta, jota on saatu aikaan hallitusten ja kansalaisjärjestöjen toimista kautta maailman. Euroopan unioni on yksi niiden joukoista, joka on selkeästi ilmaissut solidaarisuutensa Haitin kansalaisten kanssa. EUhan ei pelkästään merkitse päätöksiä, joita tehdään Brysselissä, vaan tuhannet ihmiset ovat menneet paikan päälle auttamaan ja miljoonia euroja on myönnetty avustuksena. EUn roolin tulisi keskittyä lyhyen ja pitkän aikavälin keskipitkän ja pitkän aikavälin apuun, rakentaa infrastruktuuria, kouluja ja sairaaloita. EU voi muodostaa sellaisen lähtökohdan, jonka avulla voidaan koordinoida apua. Komission ja jäsenvaltioiden äskettäinen ö, sitoumus korvamerkitä yli miltei 100 miljoonaa euroa on tietysti myös hyvin kunnioitettava. Kollega, Kiitoksia. Sitten Guerrero puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin surun valitteluni ja solidaarisuuteni haitilaisille, joka nyt on kovasti saanut kärsiä tästä luonnonkatastrofista. EU emme ole sotilasmahti, emmekä halua sitä ollakaan, mutta olemme kuitenkin voima maailmassa sosiaalimallimme takia. Ja meillä on valtaa, ja se johtuu kehitysyhteistyöstä ja avusta, jota annamme humanitaarisissa kysymyksissä. Tällä hetkellä Haitin katastrofi on suuri haaste uusille toimielimille, jotka nyt ovat voimassa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Nyt täytyy antaa humanitaarista apua, mutta pian tulee uudelleenrakentamisen hetki. Meidän pitää edistää kehitymistä ja auttaa hallitusta ja instituutioita. Ja meidän pitää vastata yhdellä äänellä siihen, mitä haitalaiset odottavat meiltä. Meidän pitää yhdistää korkean edustajan toiminta komission jäsenen toimintaan, kehityskomissaarin toimintaan, koska meidän täytyy kaikkien toimia yhdessä. Meidän pitää paremmin koordinoida eri maiden antamaa apua. Meidän pitää olla tehokkaampia avunannossamme. Meillä on oltava eurooppalainen ääni, joka tunnistetaan maailmalle, jotta voimme toimia paremmin niissä asioissa, joissa maailma odottaa meidän toimivan. Meidän pitää antaa tukea tässä katastrofissa, meidän pitää edistää kehitystä Haitilla, tänään Haitilla ja huomenna jossain muualla, yli huomenna kaikkialla maailmassa. Por un minuto y medio tina... Kiitoksia. Seuraavaksi Higgins puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. One of the poor... Kiitoksia puhe- puhemies. Yksi köyhimmistä maista maailmassa vain 15 sekunnissa tuhoutui huonon hallinnon, diktatuurin ja korruption uhri. 50 000 kuollutta, tuhansia vielä kadoksissa ja kolme miljoonaa koditonta. YK on reaktio on ollut suuri. Mutta täytyy olla samaa mieltä kaiken kanssa täällä. Eikä ole tässä poliittinen herra Meidän vastauksemme on ollut vähemmän kuin riittävä. Me olemme olleet Yhdysvaltain vanavedessä vain. Logistiset vaikeudet, ne voitetaan. Lääkkeet, ruoka, äh, suoja, puhdas vesi, ne kyllä aikanaan sinne saadaan. Mutta se, mitä Haiti tarvitsee selviytyäkseen tästä, on täydellisesti toimiva demokratia ja talous, joka voi pitää yllä ihmisten tarpeet. Ei tätä toipumista tarvita pelkästään viikkojen kriisin jälkeen, vaan vuosien ajan. Ja kuten täällä on koko ajan sanottu, asia häipyy televisiosta. Kahden viikon kolmen jälkeen se ei ole enää ykkönen, vaan kolmosaihe aihe mediassa. Mutta 2008 Haiti si- Kaksi tuhavaa hurrikaania iski siihen, köyhyys tuli niiden vanavedessä ja silloin johtajat 600 miljoonaa euroa ja luvattiin 40 miljoonaa vain annettiin, eli täytyy saada herätettyä uudelleen ja synnytettyä uudelleen eloon Haiti. Sitä täytyy hoitaa ja johtaa tätä asiaa oikealla tavalla, mutta ennen kaikkea täytyy saada selkeä strategia aikaan, jotta Haitista voidaan tehdä ylpeä ja riippumaton ja demokraattinen valtio, joka se pitäisi ollakin, ja mitä se ei ole ollut, ja mikä on johtanut tähän nykyiseen katastrofiin. Kiitoksia. Sitten Gualtieri, puolitoista minuuttia. Grazie. La catastrofe umanitaria senza precedenti. Kiitoksia, puhemies. Tämänä ennennäkemätön humanitaarinen katastrofi Haitilla – edellyttää, että EU on oltava mukana kansainvälisen yhteyden avunannossa kaikki ne välineineen. Rahoituksellisesti on tehty hyvin paljon viime päivinä, mutta meidän täytyy myöskin miettiä muita eurooppalaisen reaktion muotoja. Meidän ei pidä liikaa olla huolissamme imagosta, vaan meidän pitää keskittyä tärkeimpiin kysymyksiin, kuten korkea edustaja aivan oikein totesi. YK toiminta on ollut hyvin tehokasta myöskin siviilien suojelussa ja turvallisuuskysymyksissä. Ja näin ollen meidän pitää tukea YKta koordinoinnissa. Ja haluaisin muistuttaa Jyvänelle, että koordinointio on olemassa. Ja myöskin siviilin turvatoiminnassa olemme olleet mukana ja näin ollen tämän työn pitää sijoittaa eurooppalaisiin poliisivoimiin, ja tätähän on jo pyydettykin YKssa. Komission pitäisi myöskin todeta, miten se aikoo konkreettisesti toimia tässä tilanteessa ja vastaavissa tilanteissa. Miten siellä koordinointi toimii? Onko siellä riittävästi resursseja? Koska sen avulla voimme toimia sillä tavalla kuin pitää käyttämällä näitä välineitä, esimerkiksi konsulaattien suojelu huomioon ottaen. Mutta nyt meidän täytyy kuitenkin tukea korkean edustajan toimia. Kiitoksia. Seuraavaksi Vehn yksi minuutti. Sver. Sver. Ehkä äänsin väärin. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa Eštonova. Hyvä rouva Ashton. Haluaisin myös ilmaista myötätuntoni Haitin tapahtumien koskettomille ihmisille. Haluaisin onnitella komissiota ja muita toimielimiä niiden hyvästä vastauksesta reagoinnista. Mutta kysyn myöskin, kuten jotkut muutkin kollegat, että tuliko reaktio tarpeeksi nopeasti? Eikö olisi ollut ehkä parempi, että korkea edustaja olisi ollut paikalla tapahtumien näyttämällä? Tietysti olen samaa mieltä niiden kanssa täällä, jotka uskovat, että sotilaiden läsnäolo voisi ilmaista jonkinlaista kolonialistista lähestymistapaa asennetta, mutta ei ole oikeastaan reilua näin puhua. Tässä kansainvälisessä konferenssissa, avunantajien konferenssissa täytyy puhua pitkän aikavälin toimista, miten voidaan saada uudelleen kestävälle pohjalle valtion toimielimet ja miten ne toimivat. Etusijalla täytyy olla koulutus ja terveydenhoito ja niihin liittyvät instituutiot, koska ne voivat tuoda eniten vakautta Haitille ja saada sinne enemmän vakautta kuin aiemmin. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι αρκετά αυστηρός με το Catch the Eye. Hyvät kollegat, olen nyt aika tiukka puheen suhteen. Kun annan teille minuutin puheenvuoron, se on sitten korkeintaan minuutti. Seuraavaksi Munjit yksi minuutti. Presidentti. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeä EUn rooli on ei pelkästään humanitaarisen avun osalta, vaan myöskin pitkän ajan uudelleenrakentamisen osalta – meidän täytyy tehdä yhteistyötä Haitin hallituksen kanssa. Se valtio on jo riittävän haurasta, ei pidä haurastuttaa enää enempää, eikä meidän pitää korvata paikallisia viranomaisia kansainvälisillä järjestöillä. Haluaisin vielä tunnustaa sen, että puheenjohtajavaltio Espanja on toiminut nopeasti sekä avun koordinoinnissa ja myöskin siinä, että EUlla on ollut käytössään näitä välineitä. Ja Espanja oli ensimmäinen avunantaja, ei pelkästään Latinalaisessa Amerikassa, vaan myöskin Haitilla. Kiitos. Sarnes, Kiitoksia sitten Sarnes. Madame Ashton. Kiitoksia. Lady Ashton, politiikka liittyy symboleihin ja siksi teidän ei pitäisi olla täällä, vaan Haitilla. Ja teidän ei pitäisi myöskään mennä Yhdysvaltoihin, vaan Haitille. Ja minusta tuntuu, ja sanon tämän nyt hyvin surullisesti. Minusta tuntuu, että te ette nyt ymmärtäneet tämän tragedian laajuutta. Ja nyt kun katsotaan kaikkea, mitä on tapahtunut, Eurooppa ei koskaan ole ollut näin poissa oleva. Me olemme suurimpia avunantajia, mutta meitä ei ole olemassa. Ja sitten toinen asia, mitä enemmän tehdään nimetyksiä, sitä, mitä enemmän luomme titteleitä ja virkoja, sitä vähemmän olemme olemassa. Ja tästäkin pitäisi vähän mietiskellä. Montako katastrofia vielä tarvitaan, että EUn vastuuhenkilöt viimeinkin olisivat tehtävänsä tasolla? Meillä on nyt Michel Barnierin raportti vuodelta 2006. Mitä me odotamme ennen kuin se pannaan täytäntöön? Mitä me odotamme ennen kuin sitä sovelletaan? Sitten Nicholson. President, uh, I think all... Hyvä puhemies, eivätköhän kaikki ajatukset ovat nyt tulleet täällä esille meidän täytyy tietysti osoittaa suurin valvottelema haitin ihmisille ja henkilöille, jotka kärsivät. Me tarvitsemme hyvää koordinoitua tointa ja mikään ei saisi olla sen tiellä. Haluan todeta, että minusta Euroopan sitoumus on hyvä. Ja toivottavasti se jatkuu, sillä oli aivan oikein todeta, että mitä tapahtuu kahden viikon kuluttua, kun Haiti enää ei ole joukkotiedotusvälineissä. Mitä ne ihmiset tekevät sitten? Meidän täytyy rakentaa haitia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mutta kaikkein tärkeintä on tällä hetkellä saada apu näille kärsiville ihmisille tuonne paikan päälle. Ihmisille, jotka todella joutuvat kärsimään. Ja hyvä puhemies, joudun toteamaan, että olen aivan samaa mieltä edustaja Cashmanin kanssa tästä asiassa. Tässä, tämä on aivan liian tärkeä asia, että tässä nyt vedetään jotain poliittisia irtopisteitä kotiin. Ja seuraavaksi edustaja Jannis minuutti. Presidente. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Ihan muutamassa sekunnissa haluaisin vain sanoa, että onnittelisin korkea edustajaa, neuvostoa ja komissiota ja myöskin puheenjohtajavaltiota – koska se on hyvin nopeasti koordinoinut näitä toimia ja ponnistelleet alusta pitäen. Siellä on paikalla tietysti tuhansia eri jalkaväen sosiaaleita, mutta meillä on kuitenkin pitkä kokemus ja sanoisin, että me olemme toimineet hyvin tehokkaasti ja nopeasti. Yksi tieto, jota vielä ei ole tullut esille. Hetket, jotka, henkilöt, jotka on pelastettu raunioista, Niistä 50 prosenttia oli eurooppalaisten jäsenvaltioiden pelastamia. Kiitos. Kirja Riisian lepto. Edustaja Riis, minuutti. Madame Jolie l'a dit déjà, monsieur. Edustaja Jolie jo tutusikin, hyvä puhemies, että tämä on tilanne, jossa sanoilla ei ole mitään merkitystä. Yli 200 000 kuollutta, maa, joka on täysin raunioina. Nyt yrittää vielä vetää raunioista viimeiset kuolleet, jakaa vettä, elintarvikkeita, hoitaa loukkaantuneita ja hoitaa jälleenrakennus. Jokainen maa meni paikalle mahdollisimman nopeasti ja toimitti paikan päälle anteliaisuutensa. ja se on tietysti hieno asia, mutta nyt meidän täytyy ehdottomasti viedä asiaa eteenpäin myös yhteisesti. Ja Euroopan parlamentissa olemme usein otteeseen puhuneet siitä, että meillä täytyy olla eurooppalainen siviilitoimi, joka toimii, joka, jolla on yhteiset strategiat, yhteinen miehistö. Vuonna 2003 jo Guy Verhofstadt otti tämän ajatuksen esille Michel Barnier myöhemmin mutta ei ole väliä sillä, kuka tämän ajatuksen isä on, vaan meidän täytyy toimia nopeasti ja olla valmiita yhdessä.

Ο κύριος Μπαλκίτης είναι εδώ. Eikö Balkitis ole paikalla? Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamą aukščiausio. Kiitoksia puhemies. Korkea edustaja, komission jäsen. Sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan, ikävä kyllä meillä on nyt ennennäkemätön katastrofi edessämme. Ja tässä tilanteessa meillä pitää olla korkea edustaja hyvin näkyvästi toiminnassa hoitamassa tällaisia kysymyksiä. Nyt puhutaan tietyistä huonoista seikoista. Tulevaisuudessa tarvitsemme paremmin valmistautuneita YK ja EUn joukkoja, jotka olisivat mukana näissä pelastusoperaatioissa. Mutta silti sanoisin, että kaikkein tärkein panoksemme on se, että apu, johon on sitouduttu, pääsee niille, jotka sitä tarvitsevat mahdollisimman nopeasti. Meidän pitäisi antaa varoja uudelleenrakentamiseen ja meidän pitää hoitaa nämä tilanne Haitilla. Uh, Puhemies, kiitos. Ja Halusin tulla tänne saliin, kuten sanoin alussa, kuullakseni teidän näkemyksenne, ja minä ymmärrän tämän turhautumisen, joka arvoisilla jäsenillä on, että on asioita, jotka olisi voitu tehdä paremmin. Arvoisat jäsenet, kysyitte avoimuudesta ja koordinaatiosta kysymyksiä, ei ole epäilystä siitä, että koska Yhdysvallat ovat lähempänä, heillä on kapasiteetti mobilisoida asioita niin nopeasti kuin tekivät, niin nämä kuvat, jotka televisioissa näkee, niin niistähän ne ovat amerikkalaisista. Se, että niin läheistä yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa tehdään, on kuitenkin myös tärkeä osa sitä, mitä teemme nyt ja tulevaisuudessa. Eikä lepelystä myöskään siitä, että kun minut herätettiin yöllä ja kerrottiin tästä maanjäristyksestä, että mobilisoimme, saimme ihmisemme liikkeelle niin nopeasti kuin vain pystyimme. 21 jäsenvaltiota lähtivät liikkeelle komission neuvoston puolella teimme yhdessä työtä ensimmäistä kertaa itse asiassa kahdeksan päivää sitten, kun ne olin edessä, niin 21 yksi jäsenvaltiota, kenttäsairaaloita, 11 pelastustiimiä, 40 lääkinnällistä tiimiä, kuusi vedenpuhdistusyksikköä. Me vastasimme niin nopeasti kuin mahdollista. Ja kunnioitan jäsenvaltioiden tekemää työtä. Minä kunnioitan myös niitä virkailijoita, jotka tekevät työtä yötä päivinä, tekevät edelleen, jotta tämä apu saadaan kasaan. Arvoisat jäsenet, hyvin aikaisin YKssa kysyin kysymyksen pääsihteeri Ban ki miten olisi voinut tehdä paremmin. Eikä ollut epäilystäkään, ettei, etten siellä paikan päällä olisi voinut mitään tehdä. Olisi vain ollut siellä vienyt tilaa, kun sinne ei pystytty edes lentokoneita laskeutumaan, koska se lentokenttä oli niin huonossa jamassa. En ole palomies enkä lääkäri. Minun paikkani oli se, että tuon tätä koordinaatiota puhun Friends of Haiti-ryhmälle, jotta, että koordinoisin Yhdysvaltojen kanssa, jotta voimme varmistaa, että maksimaalinen panos saadaan kentällä aikaan. Kunnioitan myös kansalaisjärjestöjä, osoitan kunnioitukseni heille, ihmisille siellä kentällä, koska tuholla oli niin suuri vaikutus. YK, on se monia tärkeitä henkilökuntaansa menetti, kansallisjärjestöt eivät pystyneet niin nopeasti vastaamaan haasteeseen, koska, yksinkertaisesti koska ihmisiä oli kuollut. Ja kun me olemme katsoneet ja te olette katsoneet eh, ihmisiä, jotka epätoivoisesti haluavat apua, ihmettelevät missä se apu on, että se apu näissä olosuhteissa saadaan sinne, niin se on ollut hyvin vaikeaa näissä olosuhteissa ja ihmiset ovat tehneet väsymättä työtä sitä antaakseen. Ja nyt asiat helpottuvat, apua sinne menee, mutta älkää aliarvoikka hetkeäkään sitä, miten vaikeat olosuhteet siellä paikan päällä ovat. Toimiko se hyvin? Kyllä. Olenko tyytyväinen? En. Kun ensimmäiset viikkoni tässä hommassa aloitin, niin sanoin teille hyvin selvästi, kyllä ymmärrän mitä sanotte, ymmärrän turhautumisenne ja ihan oikeutusti kritisoitte, että, että ei ole niin hyvin mennyt kuin voisi mennä ja tulevaisuudessa pitää mennä paremmin, siinä olette oikeassa. Se, mitä minun täytyy tehdä, on se, panna merkille, mitä tapahtuu ja oppia siitä läksyt, jotta voimme varmistaa, että tulevaisuudessa voidaan tehdä enemmän. Mutta en yhtään ota pois siitä hienosta työstä, mitä on tehty tunti tunnilta päivä päivältä. Pitkällä aikavälillä. Arvoisat jäsenet, olette täysin oikeassa. Kun kamerat ovat menneet pois paikalta, niin meidän pitää jatkaa siellä läsnäoloa sekä fyysisesti että sen tuen mielessä, jota voimme antaa olen samaa mieltä, että se, mitä tehdään, täytyy tehdä kumppanuudessa häitiläisten kanssa. Heidän pitää olla mukana näissä keskusteluissa, heitä pitää kunnioittaa asianmukaisesti. Infrastruktuurimerkityksen tunnustamisen, jälleenrakentamiseen, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy varmistaa, että YK on rooli tunnustetaan ja varmistetaan, että he pystyvät hommansa hoitamaan hyvin. Ja sen vuoksi menen sekä Yhdysvaltoihin tapaamaan ulkoministeri Clintonin, mutta myös YK on, on puhumaan pääsihteerin kanssa ja siellä tarkastelussa olevien ihmisten kanssa keskusteluksi, mitä nyt voimme tehdä tulevaisuuden hyväksi, koska kuten sanoitte, sillä on valtava äh, merkitys. Ja sitten vielä realiteeteista. Tämä on siis maa, jossa 70 prosenttia yli olivat jo köyhyysrajan alapuolella aiemmin ennen tätä katastrofia. On tärkeää, että nyt orpolapset erityisesti heistä pidetään asianmukaisesti huolta ja tämä tuho vaatii myös sitä, että tukea tulee vuosien päähän eteenpäinkin. No, sitten vielä vähän infrastruktuurin nykytilasta sähkö, kommunikaatiopalvelut, satamat, lentokentät ovat pahoin tuhoituneet viralliset rakennukset, parlamentti, presidentinlinna, valtiovarainministeriö, terveysministeriö, ympäristöministeriö, kaikki ovat täysin tuhoutuneet. Monet korkeasta viranomaisista ja virka, virkamiehistä ovat kadoksissa. Kuten sanoitte, tämä on jo nyt yksi, tai ollut jo tähän asti yksi köyhimmistä maailmasta maailmassa, maailmasta, maailmasta. Ja koska täytyy infra, infrastruktuuria rakentaa, niin otan tämän asiaksi omakseni niin kuin tekin, jotta voimme varmistaa, että näin teemme. Kiitoksia. Ja lopuksi sitten vielä komission edustaja De Hucht. Kiitoksia, hyvä puhemies. Näin alkuun haluaisin todeta Le Jarikille, joka pyysi elintarvikeavun lisäämistä haittiin, että se ei tule Euroopan unionin taskusta siitä yksinkertaista syystä, että komissio haluaa ostaa nämä tuotteet tuolta paikan päältä. Me katsomme, onko se mahdollista tehdä siellä paikan päällä sen sijaan, että viemme tämän meidän ylituotantomme sinne. Toiseksi koko kysymys siitä, millä tavalla koordinoidaan ja millä tavalla suojataan siviiliväestöä. Siviiliväestön suojelu kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja kaikki koordinaatio näillä, näissä aloitteissa täytyy pohjata juuri tällä tavalla. Tätä myöskin panirin mietinnössä on ehdotettu, emme joka ole vielä päässeet siinä päätökseen, mutta se kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan eikä komissiolle sellaisena. Toiseksi kun katsotaan siviilien suojelua ja sen koordinointia, niin vuonna 2004 tsunamin jälkeen Euroopan unionin siviilisuojelujärjestelyt ovat paljon tehokkaampia. Tietysti harjoitukset eivät millään tavalla voi testata yhteistyömme lopullista tehokkuutta. Mutta tässä kriisissä myös muut kuin EU-jäsenvaltiot ovat mukana katsomassa, millä tavalla ne voivat olla mukana LEAF-toiminnassa EU-fasiliteetteja hyödyntämällä. To- kolmanneksi, emme saa unohtaa, että Barroson on toisessa komissiossa humanitaarinen apu ja sivilien suojelu on yhdistetty yhden komissaarin toimialaan, joka mielestäni on oikein hyvä asia. Ja sen lisäksi voimme todeta, että meillä on myös korkea edustaja, jolla on kaksi virkaa ja kun olemme näet aiemmin koordinaatiopuitteissa, että kysymys ei ole komission sisäisestä toiminnasta, palaan tähän juuri, vaan usein kysymys on myöskin Euroopan toimielinten välisestä toiminnasta, komission ja neuvoston välisestä toiminnasta. Koko tämä kahden viran ajatus oli nimenomaan se, että neuvosto ja komissio voisivat työskennellä paremmin yhdessä, ja se onkin osoitettu tässä kriisissä – Eli että edistystä on todellakin saatu aikaiseksi. Lisäksi haluaisin muistuttaa siitä, että olen hieman surullinen tietyistä puheenvuoroista. Ja ne eivät mm, ota huomioon sitä, miten paljon meidän henkilökuntamme on työskennellyt paikan päällä Brysselissä ihan alkuhetkistä lähtien valittelematta eivät ole pyytäneet mitään lisäkorvauksia tästä. He ovat työskentelleet todella kovasti. Myös viikonloppuna tuolla paikan päällä on toimittu, vaikka sielläkin fasiliteetteihin kohdistui kovia iskuja. Eli kyseessä on todella valtava katastrofi, jota ei voida ennakoida. Siihen voidaan vastata vain silloin, kun se on tapahtunut, ja silloin täytyy osoittaa, että kykenee organisoitumaan hyvin lyhyessä ajassa. Minusta komissio on osoittanut tämän. Minusta jäsenvaltiot tukivat välittömästi ja laajapohjaisesti meidän toimintaamme. Ja minusta meidän tulisi olla vähän vähemmän kriittisiä, kun näistä asioista puhutaan. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία επί του σχετικού ψηφίσματο θα διεξανθεί κατά την περίοδο της ε, Συνόδου. τη äänestys on